Okay, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, voimmeko me hyväksyä illan esityslistan? Tämä on huono ennakkotapaus liittyen striimaukseen niin teknisistä syistä johtuen tämä tallennetaan tämä kokous ja sitten laitetaan nettiin myöhemmin. Haluaisin toivottaa niin IMKO kuin ITRE-valiokunnan jäsenet tervetulleeksi. Te olette työskennelleet ansiokkaasti yhdessä asian parissa. Täällä on myös muutamia varajäseniä 1278 tarkistusta esitettiin pois lukien nämä valiokuntien ehdotukset. Haluan Itren Kallasta ja Gebhardt ja Imkosta ja myös kaikkia varjoesittelijöitä kiittää erittäin tiivistä yhteistyöstä ja ansi ahkerasta työstä. Ja haluaisin myös lämpimästi kiittää sihteeristä, neuvonantajia ja avustajia, jotka ovat tehneet hartiavoimin töitä, jotta olemme päässeet nykytilanteeseen. neljä kompromissitarkistusta on tehty. En tiedä, onko tämä äänestyslista ennätys. Toivottavasti pääsemme kuitenkin eteenpäin ripeän tahtiin. Haluan myös esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja muiden valiokuntien lausuntojen esittelijöitä onnitella tästä hyvästä työstä. Tämä äänestys kestänee kaksi ja puoli tuntia. Toivottavasti me voimme saada tämän jopa nopeamminkin valmiiksi tämän äänestyksen. Minä annan nyt toiselle puheenjohtajalle Jelsi Busekille puheenvuoron. On ollut ilo työskennellä kanssasi. Kiitos Vikki, kiitos. Me... Meillä oli kahdeksan valiokunnan klusteri, kaksi johtoroolissa ja muut olivat mukana tässä tiivissä yhteistyössä. Me olimme saaneet kahden johtavan valiokunnan välille tiivin yhteistyön. Tämä on uusi toimintatapa ja hyvä vastaus komissiolle. Me ymmärrämme, mikä tärkeys digitaaliunionilla ja digitaalisilla sisämarkkinoilla on. Vastaisuudessa meidän on saatu aikaiseksi digitaaliunioni. Tämä on erittäin tärkeä, vaikea asia kirja ollut käsitellä. Ja kuten Viki sanoi, kaikki kuusi valiokunta tekevät erittäin hyvää ja tiivistä yhteistyötä kompromissi. Kompromissi ei ollut helppo saavuttaa, mutta tämä on kyllä pitkä esityslista. Mutta no, onnea meille kaikille nyt tulevan koitoksen. It's not a race, okay? But I'm... Eihän tämä kilpailu ole, mutta minä johdan puhetta äänestyksen ensimmäisen osion ajan ja kollega Busek sitten tämän toisen puoliskon äänestyksestä. Ennen äänestystä voimmeko hyväksyä ensimmäisen päivän joulukuuta kokouksen pöytäkirjan. Mikäli muita huomioita ei ole, niin nämä katsotaan hyväksytyksi. Ja nyt siirrymme äänestykseen. Pieni muistutus, 180 äänestystä. Onko asioita tiedoksi. Blues. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yksinkertaisesti muistuttaa vain, ihan kuin sihteeristä mitä muistuttekin, että 397 tarkastus ei ole 14 aan piiriin kuuluva, eli siitä täytyy äänestää erikseen sihteeristölle on kerrottu nä- tästä asiasta ja on pyydetty korjaamaan äänestyslista sen mukaisesti. The secretariat tell me that they believe that your amendment... Sihteeristö kertoi, että kolme 97 tulee katsotuksi kompromissille 14a, anteeksi 3b. Liittyen kilpailupolitiikkaan 396 koskee kilpailupolitiikkaa ja täällä on sitä mieltä, että ainakin valtaosa tästä tarkistuksesta tulevat katetuksi kompromissitarkistuksessa 3b liittyen kilpailusääntöihin. Other Onko muita kysymyksiä? Are there any other questions? No. Then we can start. The... Sitten niin jatkamme. Vielä oma äänestyskortti, niin päästään eteenpäin. Okay. So compromise amendment one, all those in... Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 177 puolesta vastaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 3a puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 3b puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 223 tarkistus puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan. Okay, close, uh, close the vote. That's four. Hylät, äh, hylätään 236 puolesta 235 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan One more. close. That falls. Hylätään. Six in favor. 236 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Close. That falls. Raukeaa. 241 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Okay, close. That falls. Comprom- Hylätään. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Okay, that falls. Okay. Hylätään. Emple 236 liittyen kompromissiin. Eli Emple 47 puolesta vastaan. Emple 47 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistetaan. I think it, sorry, I think it is adopted. Sorry, my mistake. All right. Paragraph 4b, amendment 2... 4b236. 236 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3.30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2,29, 364 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpas. That's 364. 364 on kyseessä siis. Hyväksytään. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eteenpäin.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 sorry, let me do that again. By addition, in favour, against, check. Puolesta vastaan tarkistetaan. Sorry, there's one S&D too many. Yksi S&D-kortti liikaa. Voiko yksi SED-jäsen ottaa kortin pois? Yksi valajäsen kenties. SD-ryhmästä on yksi kortti liikaa. Hylätään. Anteeksi, se hyväksytään, anteeksi, se hyväksytään. Eli tämä lisäys kompromissiin yhdeksän hyväksytään. 444 tarkistus, joka on poisto. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä poisto on siis hyväksytty. 10 B 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 453 puolesta. Tämä on siis poisto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kuusi neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 465 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 466 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 467 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 469 puolesta 4 69471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytään. Kompromissi 13a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 488 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi 14a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 495 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 497 puolesta eikä tämä raukea 497 raukea siis 498 puolesta vastaan ty- äh, tarkistetaan Frozen. That's passed. Hylätään, ei kun hyväksytään. 499 in fa- that falls. 499 raukeaa. 501 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. That falls. Hylätään. Tarkistus 500 puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hylätään, mutta tarkistetaan. checking it. Falls. Hylätään. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Lisäys kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 537 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Okay, close. That falls. Um, amendment 5, Se hylätään. 5, 4, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätään. Viisi, neljä, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi kahdeksan ja viisi yhdeksän puolesta vastaan tarkistetaan. Hyväksytty. Viisi viisikymmentä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi kahdeksan viisi puolesta vastaan Sanoisinta hyväksytty, mutta tarkistetaan 585. That's passed. Compromise 7. Hyväksytty. Again. Puolesta 601 610 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. Hyväksytty 613 poisto puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 18a puolesta vastaan tyhjä. tarkistetaan. Kompromissi 18a Hyväksytty. lisäyskompromissiin 18a. Puol- Tämä siis lisäyskompromissiin 18a puolesta vastaan. Voidaanko tämän tarkistaa? Neljä vielä äänestää. Neljä vielä äänestämättä. Kolme, kaksi. Päättyy. Hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tämä siis on hylätty. Hylätty. Kult 24, ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty tarkistetaan hyväksytty Kult 31 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi 18b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Lisäys kompromissiin 18b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puheenjohtaja Busek, puheenvuoro siirtyy teille. Kiitos paljon, Viki. Okay, so let us go to the amendment. Tarkistus 633 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 634 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 19a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi 19a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendments. neljä puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. The voting is closed. Rejected. Äänestys päättyy, hylätty. 697 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Lisäys kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hän spätty, Hylätty. 729 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäyskompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä kuitenkin. Eli lisäys kompromissiin 21 oli kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lisäys 2 kompromissiin 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama enemmistö. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 lisäys. Against puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 800 puolesta. Yeah. My goodness, dear friends. Yeah. Amendments. Tarkistus 800 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 802 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 803 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty blokki CA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty lisäys 1 kompromissin 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. hyväksytty. Lisäys 2 kompromissiin 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lisäys kompromissiin 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tämäkin. Lisäys kompromissiin 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 919 puolesta. 919 on nyt kyseessä puolesta puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 919. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys 1 kompromissiin 26 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksytty, mutta tarkistetaanpa vielä. Eli lisäys yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lisäys kaksi kompromissia 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 2. Kompromissiin 26. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 942 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Yhdeksän, neljä, kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 944. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 954 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 954. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 955 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 955. Äänestys päättyy. Hylätty. 969 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okei, tarkistetaan 969. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1034 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1035 puolesta vastaan tarkistetaan 1035. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1040 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1041 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. 1041. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28, suullinen tarkistus tähän kompromissiin. Onko vastalauseita? Voisitteko lukea sen sieltä? Kuka lukee tämän? Me äänestämme ilman suullista tarkistusta. Se on siis rauennut. Kompromissi 28 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1071 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 1071. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1084 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 1084. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 29. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Tarkistus 1157 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 1157. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1199 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 1199. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1202 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. 1202. Äänestys päättyy. Hylätty. 33a kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys 1 kompromissiin 33c puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys 2 kompromissiin 33c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33d puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 3, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 4, 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 1, 2, 4, 2. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi 35 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 35a puolesta. <clears throat> Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1252 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi. Tarkistus 1265 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 1265. Tarkistus 1265 tässä äänestyslistassa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1277 puolesta vastaan tyhjää Anteeksi, tarkistetaan. 1277. Tarkistetaan. Sitten on paremmat yöunet. No niin. 1281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 1281. Äänestys päättyy. Hylätty. 1285 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi nolla puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 67. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 104. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 106. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi DB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 149. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää. Hmm, tarkistetaan. 152 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö hylätty. Tarkistus 157 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 157. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 162. Äänestys päättyy. Hylätty 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 165. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin, hyvät kollegat. Nyt meidän täytyy odottaa 20 yli, eiku, 20 yli kahdeksaan. Mitä olette mieltä siitä? Jos pyydätte... No niin, Viki kannattaa äänestystä koneellisesti tai nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80. Ah, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, ette näe hymyä kahden esittelijän kasvoilla. Nouskaa oikein ylös ja näyttäkää kasvonne yleisölle. You see. Huomaatte nyt, että saimme aivan uskomattoman klusterin, yhteistyöklusterin aikaiseksi ja teillä on edessänne paljon lainsäädäntötyötä, joten olemme valmiita erinomaiseen yhteistyöhön, ainakin kuuden valiokunnan välillä täällä Euroopan parlamentissa. Todella paljon kiitoksia. Olen pahoillani, jos teillä on kahdeksalta kokous, niin joudutte menemään sinne kokoukseen. Varmaankaan ette olleet valmiita menemään mihinkään, vaan istumaan täällä. Olen tosi pahoillani, että joudutte nyt lähtemään. Nyt on Vikin vuoro. Paljon onnea ja onnellista joulun aikaa. Ja sitten tulkaa takaisin täysistuntoon tammiskuu, tammikuussa, eli oikein ihanaa joulua kaikille. Think. Niin esittelijämme halusi sanoa vielä jotakin. Hyvät ystävät, hyvät ystävät, Haluatko sanoa jotakin esittelijä?